asiakirjojen hyväksymistä. Annamme välittömästi puheenvuoron Stelietelvuolle neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies. Yli 14 miljoonaa Euroopan kansalaista elää eri maassa kuin missä alun perin kotoisin, jos haluaa mennä naimisiin tai ilmoittaa lapsen syntymästä tai osoittaa, että on puhdas rikosrekisteri, niin on pakko sitten ryhtyä hankaliin toimiin, joskus ne ovat myös kalliita. Ei riitä, että on virallinen asiakirja, jonka oma maa on laatinut. Tämä asiakirja pitää, sitten se pitää liittää leima, joka on saatu viranomaisilta. Apostille leima siis. Ja sitten joskus tarvitaan myös auktorisoitu virallinen käännös ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Kuitenkin vapaa liikkuvuus on yksi perusoikeuksista Euroopassa. On siis tarvetta tehdä eurooppalaisuudesta konkreettisempaa. Sitä puhuttiin Tukholmassa vuonna 2009. Tavoitteena on vahvistaa luottamusta Euroopan oikeusalueeseen. Näin ollen tarvitaan toimintasuunnitelma, jonka myötä juurikin pitäisi poistaa postille tällä hetkellä. Seitsemän vuotta myöhemmin on melkein päässeet maaliin asetus joka liittyy vapaaliikkuvuuden liikkuvuuden edistämiseen ja julkisten asiakirjan hyväksymiseen, on askel, pieni askel, jolla voidaan helpottaa näitä toimenpiteitä, sillä siinä poistetaan apostille asiakirjoille, joita tämä asetus kattaa. Kyse on julkisista asiakirjoista, muun muassa kumppanius, syntymätodistus, kuolintodistus, vihkitodistus, vaalitodistuksia ja sitten myös rikosrekistodistuksia, monikieliset kaavakkeet, monikieliset sellaiset tulevat auttamaan ihmisten elämää, näin ollen säästetään virallisista käännöksistä myös tekstien myötä. Olisi myös EMI-foorumi käytössä, jolla vältettäisiin petoksia. Kyse on järjestelmästä, jonka myötä viranomaiset voivat vaihtaa tietoja, jos hallintoviranomainen epäilee asiakirjan aitoutta. Se voi suoraan olla yhteydessä toimivaltaisviranomaiseen, jotta se varmistaa asiakirjan aitouden, kun alusta toimii sitten kunnolla. Tulevaisuudessa se tulee parantamaan selvästi petosten löytämistä Tämä aikaväli on kaksi ja puoli vuotta ennen voimanastumista, siis lähtien. Se on pitkä aikaväli, mutta se on tarpeen, jotta järjestelmä sanottua käyttöön, että kansalaiset saavat siitä tietoa. Me olemme taistelleet asian eteen parlamentissa, jotta jäsenvaltiot ja komissio olisivat velvollisia tiedottamaan tehokkaasti kansalaisiaan tästä uudesta lainsäädännöstä. Heidät pitää pitää ajan tasalla siitä, että apostille on poistettu ja siitä, että on olemassa monikielisiä kaavakkeita, jotka ovat paljon halvempia kuin viralliset käännökset. Parlamentin piti myös taistella, jotta kaavakkeiden hinta ei ylittäisi tuotantohintaa tai alkuperäisasiakirjan hintaa. Haluan puhua erityisesti uuden tarkastelulausekkeesta komission raportti tulee käsittelemään tätä, mutta myös tarkasta mahdollisuutta poistaa postille muiden asiakirjan osalta, jos Euroopan parlamentti on nyt hyväksynyt tämän ehdotuksen, niin kuitenkin se ei ole tyytyväinen siihen. Olisimme halunneet mennä pidemmälle, sisällyttää toimialaan useampia asiakirjoja, jotka ovat muassa yritykseen ja niiden oikeudellisen statuksen, mutta myös muita asiakirjoja, kuten koulutodistukset, tutkintotodistukset tai todistukset vammaisuudesta. Valitettavasti emme onnistuneet tässä mahdollisesti tarkastelulausekkeeseen, mutta uskon, että parlamentti tulee pitämään huolta siitä, että asetusta sovelletaan. Kiitos puhemies. Kiitoksia, edustaja Delvo. Nyt toivotan tervetulleeksi komission jäsen Jourovan ja annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, vapaa liikkuvuus tarjoaa miljoonille ihmisille Euroopan unionissa ennen näkemättömiä mahdollisuuksia. Rajat ylittävä liikkuvuus henkilöstön ja yritysten kohdalla kukoistaa 14 miljoonaa kansalaista asuu toisessa kuin kotijäsenvaltiossaan tai alkuperäisessä jäsenvaltiossaan ja 13 prosenttia kaikista avioliitoista Euroopan unionissa on kansainvälisiä avioliittoja ja 50 prosenttia pk-yrityksistä toimii rajat ylittävässä toiminnassa ja uskon, että nämä luvut ovat kasvusuuntaisia. Ehdotus tulee tekemään miljoonien kansalaisten ja yritysten elämästä helpompaa poistamalla tarpeettonta ja kallista byrokratiaa. Nyt kolmen vuoden eh, tiiviiden neuvottelujen jälkeen teidän eh, parlamentin äänestää huomenna ja tämän äänestyksen jälkeen eh, unioni kyllä ottaa merkittäviä askeleita eteenpäin kehityksessään. Ei tämä asia ehkä lehtien etusivuille pääse, mutta monet ihmiset tulevat huokaisemaan helpotuksesta, kunhan asetus saadaan voimaan. Kun ihmiset muuttavat toiseen jäsenvaltioon, haluavat rekisteröidä lapsen syntymän, mennä naimisiin, ostaa talon tai hakea kansallista henkilötodistusta. He tarvitsevat oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, virallisia käännöksiä ja kumileimoja, kuten apostille Ja Tämä on kyllä aikaa vievää, kallista ja täysin tarpeetonta. Näin äh, katetaan hyvin monia ihmisten elämän alueita ja näihin liittyviä asiakirjoja. Vastavuoroisen äh, äh, luottamuksen perustuva periaate on asetuksen taustalla ja näin vapautetaan monet asiakirjat laillistamisvelvollisuudesta, postilletodistuksista oikeaksi todistetuista jäljennyksistä, virallisista käännöksistä. Ja näin voidaan myös torjua asiakirjojen väärennöksiä, kun jäsenvaltioiden yhteistyötä tiivistetään. Euroopan parlamentti on ollut tämän asetuksen vahva kannattaja aivan alusta alkaen ja haluan kiittää edustaja, entistä edustaja Rapkaita, joka ensimmäisessä käsittelyssä viime lainsäädäntökaudella sai vankan enemmistön Äh, ehdotuksen taakse. Ja nyt haluan kiittää edustaja Delvoota ja varjoesittelijöitä, jotka hyvin taidokkaasti saattoivat täm, nämä neuvottelut päätökseen niin, että saatiin aikaan hyvin tasapainoinen lopullinen kompromissi neuvottelun, neuvoston kanssa. Ei tämä helppoa ollut. Asetus kattaa monet äh, ihmisille ja heidän elämälleen tärkeät äh, asiat, kuten esimerkiksi heidän siviilisäätynsä. Ja olisimme halunneet laajemman toimi alan tai laajemman soveltamisalan niin, että myös muita asiakirjoja olisi katettu, mutta kiitos parlamentin päättäväisyyden asetus sisältää nyt myös uudelleen tarkastelulausekkeen niin, että myös esimerkiksi koulutodistukset, vammaisuuteen liittyvät todistukset sekä yritysten lailliseen statukseen ja edustukseen liittyvät asiakirjat saataisiin myöhemmin mukaan. Euroopan parlamentti on myös varmistanut sen, että on, otetaan käyttöön monikielinen vakio lomake ja näin tämä löytyy jäsenvaltioilta, joiden tulee tiedottaa asiasta kansalaisille. Kiitos. E Kiitoksia komission jäsen Jourova. Nyt kuulemme sitten poliittisten ryhmien jäseniä. Ensin EPPstä Radev. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, Arvon naiset ja herrat, haluaisin kiittää esittelijä Delvota tästä mietinnöstä, koska hänen ponnistustensa kautta näissä vaikeissa ja pitkissä neuvotteluissa olemme nyt saaneet käsimme tämän kompromissitekstin. Ja voin vakuuttaa, että jäsenvaltiot eivät todellakaan antaneet periksi. Siksi tämä tämänpäiväinen teksti on Euroopan parlamentille ja kansalaisillemme valtava menestys. Tämä helpottaa liikkumisvapautta ja samoin julkisten asiakirjojen käsittelyä. Näin voidaan poistaa hallinnollisia esteitä, kuten laillistamisvelvollisuus ja apostille todistus. Samoin tulee muutoksia rikosrekisterikysymyksiin ja sivilisäätytodistuksiin. Jäsenvaltiot voivat myös tarkistaa tiettyjen asiakirjojen aitouden entistä helpommin ja tämä taas vähentää petosten mahdollisuutta. Monikielinen, monikieliset vakiolomakkeet helpottavat ihmisten elämää. Näin säästyy aikaa ja uskon, että seuraavan kerran, kun keskustelemme tästä asetuksesta, meidän tulisi laajentaa soveltamisala ja ottaa mukaan esimerkiksi yritystoimintaan liittyviä asiakirjoja, koulutukseen ja tutkintoihin liittyviä todistuksia ja niin edelleen. Muistan, että jäsenvaltiot eivät olleet valmiita hyväksymään kantamme ja siksi nämä asiakirjat eivät kuulu nyt soveltamisalaan. Lopuksi toteaisin vielä, että uskoakseni jäsenvaltioiden tulisi luottaa meihin enemmän. Ja kun puhumme tästä ensi kerralla, meidän tulisi todella saada lisää tutkintoja ja todistuksia tähän soveltamisalaan. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Geringer de Ödenberg SD-ryhmästä. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Eli 12 miljoonaa EU-kansalaista opiskelee tai tekee työtä kotimaansa ulkopuolella he yrittävät nauttia oikeuksistaan, joka on vapaa liikkuvuus muun muassa joka vuosi. Tuhannet virastarjakirjat tarvitsevat todistuksia, jotta ne voidaan hyväksyä virallisesti muissa maissa. Tässä yhteydessä, mikä on äärimmäisen tärkeää, on, että yksinkertaistamme kaikkia menettelyjä ja mahdollisuuksia kansalaisille, jotka muuttavat ulkomaille. Se, että otetaan käyttöön monikielinen lomake ja asiakirjat kansalaisille mukaan lukien jotka liittyvät äh, oleskeluun tai rikosrekisterin puhta- ö, äh, olemattomuuteen helpottavat ihmisten elämää, jotka, liikkuva, jotka muuttavat muuhun maahan. Pidän hyvänä, että asetukseen sisältyy tarkastelulaseke, joka ei tulevaisuudessa saattaa laajentaa asiakirjalistaa muistaen että koulutodistukset, tutkintotodistukset ja muut asiakirjat, jotka liittyvät muun muassa yritykseen, ei ole vielä, eivät ole vielä mukana asetuksen toimialassa. Uusi asetus tulee helpottamaan ja yksinkertaistamaan ihmisten liikkuvuutta, jotka pian pystyvät käyttämään näitä uusia asiakirjoja. Ja haluan kiittää esittelijää tästä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavasta Seuraavaksi ECR-ryhmästä puolitoista minuuttia herra Chambatski. Kiitoksia. Parhaat kollegat, minäkin haluan liittyä näihin onnitteluihin kollega Delvolle. Kyllä tässä on pitkät ja vaikeat neuvottelut käyty poliittisten ryhmien välillä ja mm, esittelijä on onnistunut saamaan todella hyvän loppuratkaisun, joka tulee hyödyttämään kansalaisia liittyen muodollisuuksiin näiden tiettyjen julkisten asiakirjojen suhteen, rikosrekisteri, kansallisuusasiakirjat ja niin edelleen. Tässähän on ollut monia byrokraattisia esteitä ja ongelmia, jotka ovat olleet useimmissa tapauksissa täysin turhia. Se, että tästä todistusvaatimuksesta päästään, on hyvä uutinen. Minä äh, ponnekkaasti tuen myös sitä, että otetaan käyttöön monikielinen eurooppalainen vakiolomake. Ja näin äh, päästään monista ongelmista, ongelmista, joita kansalaiset ovat kohdanneet vapaan liikkuvuuden suhteen ja ihan päivittäisessä elämässään Euroopan unionissa. Kun nyt päästään näistä vaikeuksista ja esteistä, niin kansalaisten elämä tulee helpottumaan huomattavasti. Ja vielä kerran onnittelut tehokkuudesta esittelijälle. Kiitoksia. Seuraavaksi Hautala vihreiden ryhmästä puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Puhemies,

Seuraavaksi James EFDD-ryhmästä. Well. Hyvää iltapäivää kaikille. Tämän lainsäädännön tavoitteena on lisätä yritysten ja kansalaisten vapaata liikkuvuutta niin, että helpotetaan tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksyntää Euroopan unionissa. No nyt jälleen annamme lahja niille, jotka meitä uhkaavat, joiden toiminta suoraan hyötyy tästä ehdotuksesta – näin vain entisestään vesitetään kansallista turvallisuutta ja helpotetaan painetta turvallisuusresursseillemme. Tässä ollaan harmonisoimassa tiettyjä asiakirjoja, mutta ne ovat juuri niitä, jotka ovat sellaisia, että niiden pitäisi kuulua edelleen kansallisten hallitusten päätösvaltaan. Tässä on jotain hyötyä väärille tahoille. Me kaikki tiedämme esimerkiksi heikkoudet, joita liittyy EU-passiin, niiden varastamiseen ja muiden henkilöasiakirjojen väärentämiseen. Miksi annamme tässä nyt entistä enemmän välineitä sellaisille tahoille, jotka uhkaavat meitä? Tämä koko ehdotus tulee väärään aikaan, se on tehty väärällä tavalla ja tässä todella annetaan aseet niille, jotka meitä uhkaavat. Sanon teille, heittäkää tämän mappi ööhön tai takaisin hyllyn, mikäli tästä ei voida suoraan päästä eroon. Nyt toimitaan väärään aikaan, väärässä paikassa ja esityskin on vääränlainen. Per il gruppo INF eh, e... Seuraavaksi ENF-ryhmästä Butone puolitoista minuuttia. Ja Siniset kortit poliittisten ryhmien puheenvuoroihin liittyen siis. Nyt kyseessä ovat poliittisten ryhmän puhujat, jokainen voi tietysti ilmaista oman mielipiteensä. Meillä myöhemmin on sitten mahdollisuus kuulla sinisten kortin kysymykseen. Butone. Kiitos herra puhemies, arvon kollegat. Minulla on vaikeuksia löytää tällaista lisäarvoa tästä tekstistä. Ja tämä ottaa huomioon erityisesti, että on lukuisia sopimuksia ja konventioita tällä alalla jo. Enkä myöskään ymmärrä, mitä hyötyä näistä monikielisistä lomakkeista on, jotka ovat tärkeä osa tätä tekstiä. Niissä ei ole mitään, niillä ei ole mitään juridista arvoa, mitä esittelijä valitteli. Neuvosto on tässä vesittänyt parlamentin aikomukset, jotka kasvonsa säilyttääkseen pitäytyy kiinni ollen tarkasteluissa, jotka pyrkivät laajentamaan alaa jatkossa. Tämä ei kuitenkaan auttaisi petoksen torjunnassa, vaan tämä teksti tulee lisäämään kansalaisten kuluja samalla kun osa jäsenvaltioista kärsii säästökuurin alla, jota EU on pakottanut niille. Päivä jälkeen huomme, että Schengen on vaarallinen ja vastuuton väline. Euroopan valtiot kohtaavat maahanmuuttohaasteen, joka on näkemätön. Ja jälleen kerran on EU osoittaa, miten huonosti se ymmärtää nykytilannetta laatimalla taas Xnnen kojeen. Grazie. Qui terminano i punti. Kiitoksia. Tässä olivat poliittisten ryhmien puheenvuorot. Nyt voimme käyttää myös sinisiä kortteja, yksi per puhuja tietysti. Ensin Svievka, puolitoista minuuttia. Kiitokset, puhemies. Komissio ja se hyvät naiset ja herrat, onneksi meillä on EFDDn kaltaisia ryhmiä ja onneksi Front National on Euroopan parlamentissa sekin mukana. Se nimittäin on hyvin huolissaan identiteetistämme ja turvallisuudesta kodeissamme. Äh, ovat sitä mieltä, että, että muurit ympärille eikä ketään päästetä Euroopan unioniin. Itse asiassa Euroopan kansalaiset ovat kuitenkin täysin toista mieltä. He ovat hyvin tyytyväisiä siihen, että vihdoin viimein neuvosto ja parlamentti tekevät päätöksiä, jotka helpottavat kansalaisten elämää. Näinhän me nyt helpotamme miljoonien kansalaisten elämää. Katsokaa, kun me emme puhu maahanmuuttajista, vaan Euroopan unionin kansalaisista, jotka siirtyvät maasta toiseen. Yrittäkää nyt ymmärtää tämä. Joka tapauksessa äh, katson, että soveltamisalan tulisi olla laajempi kuin mitä nyt on hyväksytty, mutta jostain sitä on lähdettävä liikkeelle ja kansalaiset varmasti ovat tyytyväisiä mihin tahansa, mikä heidän elämänsä helpottaa, että ei tarvita niitä virallisia käännöksiä eikä tarvita äh, julkisten asiakirjojen laillistamista äh, useassa eri vaiheessa eikä tarvita leimoja ja allekirjoituksia ja ties mitä. Joten tämä ensiaskel tekee nyt tosiaan elämästä jo nyt helpompaa ja tulevaisuudessa toivottavasti vieläkin helpompaa. Tätä aikaa, mitä meillä on käytettävissä, me tulee kuitenkin käyttää tehokkaasti ja täytyy todella helpottaa kansalaisten elämää. E Seuraavaksi kofferaatti puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen Delvon ja hänen yhteistyökumppaneiden tekemä työ on erinomaista. Säädöksessä päästään nyt eteenpäin, vaikkakin maltillisesti. EUn peruspilari on vapaa liikkuvuus ja ilman sitä EUlla ei olisi mahdollisuutta, joka sillä nyt vielä on. Yksinkertaistaminen on siis tärkeää. On tärkeää antaa yksittäisille kansalaisille liik- mahdollisuus liikkua vapaasti ilman nykyisiä esteitä. On myös muita tarpeellisia asioita, joita pitää toteuttaa nopeasti. Te sanoitte, että on tärkeää, että jäsenvaltiot tuovat tunnetuksi tätä asiaa. Ei ole mitään pahempaa kuin se, että tekee kerrankin oikein, mutta ei saa asiaa esille oikealla tavalla. Tätä asetusta pitää alkaa täytäntöönpanna nopeasti. Ja kollegat tässä muistuttivatkin jo toisesta aiheesta, myös Zviefka. On myös muita asioita, joita pitää lisätä asetukseen. Tietoja, joita tällä hetkellä siinä ei ole, jotka ovat hyvin arkaluontoisia. Ne antavat kansalaisuudesta voimakkaan kuvan. Ne koskevat yrityksiä, niillä on taloudellista arvoa ja myös asioita, jotka koskevat yksittäisiä henkilöitä. Viittaan ja koulutustodistukseen, vammaisuustodistukseen ja niin edelleen. Kaiken sellaisen, joka tekee elämästä elämisen arvoista. Ja tähän tarvitaan sääntöjä. Kiitoksia. Seuraavaksi Skripek, minuutti. Kiitos puhemies. Minusta on hyvä, että hallinnollista taakkaa vähennetään eurooppalaisille kuitenkin. Olen huolissani, että uudet määritelmät ja ideologiset muutokset, viedä, niitä viedään nyt läpi näissä käytännön ehdotuksissa asiakirjat, joita tätä asetus koskettaa, liittyvät pääasiassa perheeseen ja avioliittoon, ja näin ollen kansalaisia huolestuttaa, ettei tässä nyt pakoteta läpi uusia määritelmiä ja lakeja muille jäsenvaltioille esimerkiksi vanhemmuusterminä. Siihen kuuluvat myös termit äiti ja lapsi. Lapsen syntymätodistus on tärkeä lapsen identiteetille ja isän ja äidin nimet ovat tässä olennaisessa osassa nämä korvamattomat roolit, niitä pitää kunnioittaa. Kaikki me synnyimme isästä ja äidistä ja muodostamme perheyksikön, jolla on enemmän tärkeyttä kuin demokraattinen hallinto muissa yhteisöissä. Jokainen yhteisö tietää, että jos haluaa lapsen, niin pitää olla isä ja äiti, joka on luonnon asia. Me unohdamme tämän luonnollisen Jumalan antaman periaatteen haitaksemme. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Mach, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisa komission jäsen Jourova. Tavallisissa olosuhteissa Euroopan parlamentti toisessa käsittelyssä ei yleensä tee mm, muutoksia. Yleensä se katsotaan automaattisesti hyväksytyksi ja äänestys toimitetaan vain siinä tapauksessa, että joku ehdottaa eh, ehdotuksen hylkäämistä. Yleensä tuo joku olen minä. Tällä kertaa en kuitenkaan aina jo toimia ja kerronpa teille miksi. Minä lupasin äänestäjilleni, että vastustan kaikkia sellaisia ehdotuksia, jotka kaventavat kansalaisten oikeuksia, mutta tällaista rajoitusta tähän ehdotukseen ei kyllä liity. Mielestäni tämä ehdotus on suorastaan hyödyllinen. Kerronpa teille miksi. Siitä syystä, että esimerkiksi syntymätodistukset, avioerotodistukset, avioliittotodistukset ja muut tulevat näin aivan vastaaviksi kaikissa jäsenvaltioissa. Ja jos kansalainen haluaa muuttaa toiseen jäsenvaltion, niin hänen ei tarvitse oikeaksi todistettua jäljennöstä ja virallista käännöstä toimittaa. Se on tarpeeton. Ja näin jäsenvaltioiden on hyvin helppo tunnustaa nämä asiakirjat, ja asiakirjat ovat hyvin helppolukuisia. Kuitenkin ajattelisin Euroopan unionin tarkoitusta hiukan laajemmin mielestäni. Tämä on erinomainen esimerkki hallitusten välisestä yhteistyöstä. Ei EUta tähän tarvita, hallituksetkin tämä voisivat hoitaa. Kiitos sitten Estaras Ferragut, paitsi että en näe häntä salissa, joten siirrymme eteenpäin. Kaufman, puolitoista minuuttia, hyvä. Kiitoksia puhemies. Lainsäädäntö, josta huomenna teemme päätöksen, koskee miljoonia kansalaisia sellaisia ihmisiä, jotka eivät asu omassa kotimaassaan, vaan toisaalla EU-ssa tai ovat siellä töissä tai opiskelemassa. Tässä mennään oikeaan suuntaan ihmisten vapaan liikkuvuuden toteuttamisessa. Jokainen tarvitsee erilaisia todistuksia, syntymätodistuksia, rikosrekisteriotteen ja niin edelleen. Esimerkiksi mennessään naimisiin, hakeutessaan töihin ja niin edelleen. Se, että nämä asiakirjat voidaan tunnustaa kautta EUn, maksaa edelleen meille paljon rahaa ja vie paljon aikaa. Ja tällainen byrokraattinen taakka kuuluu menneisyyteen. Siksi on hyvä, että pääsemme eroon apostille todistuksesta ja todistuksen oikeaksi todistettavasta jäljennöksestä. Näin kuuluu olla. Ja siksi Voin vain tukea kaikkia niitä kollegoita, jotka tässä sanoivat, että olisimme menneet vieläkin pidemmälle. Ei niin, että pelkästään yksityishenkilöt voivat tästä hyötyä, vaan myös yritykset, aivan kuten komissio alun perin ehdottikin. Tunnustettavia asiakirjojakin voisi olla entistä enemmän. Uuden lauseke kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden tehdä parannuksia lainsäädäntöön. Lainsäädäntö on hyvä, mutta tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen askel oikean suuntaan, eli siihen, että kautta Euroopan julkisia asiakirjoja käsitellään samalla tavoin. seuraan asiakollegoiden tavoin hyvin tarkkaan. Kiitos. Seuraavaksi Tomasic, minuutti. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući Sloboda... Kiitos puhemies. Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi EUn perusvapauksia. Se, että kansat ovat harjoittaa sitä täysin, pitää poistaa mahdollisimman paljon hallinnollisia taakkoja, joka vaikeuttaa heidän työskentelyä ja asumista muissa jäsenvaltioissa. Olen eri mieltä komission yrityksistä ratkaista työttömyysongelma edistämällä liikkuvuutta. Sillä pitkällä aikavälillä tämä tuomitsi vähemmän kehittyneet maat taloudellisen romahdukseen, romahdukseen. Edelleenkin uskon silti, että meidän pitäisi helpottaa niin kuin mahdollista niiden ihmisten nämä, jotka haluavat muuttaa muualle. Politiikka ja hallinto, niillä oli oikeutta olla yksilöiden tiellä, kun he eivät tällaisia päätöksiä. Tässä yhteydessä meidän pitäisi maksimoida sähköisen viranomaishallinnon käyttö. Tietoa pitäisi vaihtaa myös tehokkaammin jäsenvaltioiden kesken. Se tulee helpottamaan menettelyjä ja varmistamaan vapaan liikkuvuuden kansalaisille. Grazie. Teille on sininen kortti, herra Tomas, Tomasic. Edustaja Tomasic. Niin, hän hyväksyy kysymyksen. Olkaa hyvä. No kiitos puhemies Parahin kollega. Olen toki samaa mieltä kanssanne siitä, että vapaan liikkuvuuden helpottaminen byrokratiaa purkamalla ja helpottamalla julkisten asiakirjojen tilannetta on hyödyllistä kansalaisille, mutta meillä on kuitenkin viisi jäsenvaltiota edelleen, jotka eivät kuulu Schengenin alueeseen, niin entäpä näiden maiden kansalaiset, eikö heillä ole vapaa liikkuvuuden ongelmaa? Tomasic, voitte vastata. Hvala lijepa na pitanju Kiitos kysymyksestä. Tästä syystä sanoin, että hallinnolliset ongelmat pitää saada poistettua ja että meidän pitäisi keskittyä paljon enemmän niiden ongelmiin, jotka haluavat poistua omasta maastaan, mutta myös jää, maahansa jäävät. Heille pitää antaa syy jäädä oma kotimaansa. Kiitos. Komodini Kakia, Seuraavaksi Komodini Kakia, puolitoista minuuttia. President. Amministrazzjoni moderna tiffaċilita. Kiitos puhemies. Uudenaikaisessa hallinnoinnissa helpotetaan hallintomuodollisuuksia, helpotetaan pääsyä asiakirjoihin. Neuvosto ei kuitenkaan näytä tiedostavan sitä, että nykypäiväisessä elämässä tarvitaan digitaalisia välineitä, joiden kautta voidaan helpottaa ihmisten liikkuvuutta. Pohdin, miksi tämä asetus koskee vain henkilökohtaisia esimerkiksi sivilisaatioon liittyviä asiakirjoja, ei esimerkiksi koulutukseen ja tutkintoihin liittyviä asiakirjoja. Tällaisia asiakirjoja usein tarvitaan, että voi asettua toiseen jäsenvaltion meillä on menetelmiä, joilla voidaan tunnustaa tutkinto pätevyyksiä, niin että ihmiset voivat asettua muuhun jäsenvaltioon. Ja kysynkin siksi, että miksi emme helpota menetelmiä, joiden kautta näidenkin asiakirjojen eh, esittäminen toisessa asiakirjassa olisi helpompaa. Neuvostonäkökulma ei myöskään edistä yritysten asiaa tai elvytä taloutta. Olisi helpompaa yrityksille voida tehdä helpommin työtä rajat ylittävästi. Tässä toimitaan ristiriitaisesti ja meidän pitäisi todella poistaa ylimääräisiä byrokraattisia esteitä. Yksinkertaistaminen ei merkitse tai liity turvallisuuteen pelkästään, No, tässä on kysymys tehokkuudesta. Kiitoksia seuraavaksi Regna, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, parahin komission jäsen. Tiedättekö, kuinka hankalaa Itävallan kansalaisen on, tai voitte valita minkä hyvänsä maan, EU-maan kansalaisen, on muuttaa eläke, eläkkeelle vaikkapa Espanjaan ja saada sitten eläkkeensä sinne espanjalaiselle tililleen. Hänen täytyy itse asiassa todistaa olevansa vielä elossa. Ja tämä elossa oleva olotodistus on käännettävä ja, ja todistettava oikeaksi ja niin edelleen. Ja tämä, tähän menee rahaa ja aikaa. Siis kyllä kansalaisten arkea on helpotettava ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tähän mielestäni kuuluu yhteinen EU-virallinen asiakirja julkinen asiakirja. Näin pitkälle ei kuitenkaan vielä ole päästy. Esittelijämme Delvo ja varjoesittelijät tähän pyrkivät alun alkaen. No nyt tässä on ikään kuin hyväksyttävänä välietappi. Euroopan kansalaiset tulevat joka tapauksessa hyötymään. Päästään tästä apostille todistuksesta. Ja tosiaan esimerkiksi nämä syntymä- ja kuolin todistusten käyttö tulee helpommaksi. Monet opiskelevat myös ulkomailla ja yksi prioriteettimme oli helpottaa nuorten opiskelua toisessa maassa niin, että myös koulutodistukset tai eh, opiskelutodistukset ja päätötodistukset olisi hyväksytty. No tätä ei täl- tässä vaiheessa vielä saatu hoidettua, mutta tämänkin me haluamme vielä hoitaa piakkoin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Svoboda, puolitoista minuuttia. Pane předsedo, vážená paní komisařko. Kiitos puhemies, komissaari, ruokakomission jäsen, arvon kollegat. Ensin haluaisin kiittää Madi Delvota, esittelijäämme, Juri Valiokunnasta ja kaikkia muita, jotka olivat mukana yhteistyössä. Kiitän heitä kaikkia ponnisteluistaan. Kompromissi osoittaa todelliset mahdollisuudet, jotka voimme saavuttaa. Olen tietoinen siitä, että asiakirjojen luotettavuus on yhteiskuntien ja oikeusjärjestelmien työn perusta. Sen takia meidän pitää varovaisesti pohtia toimenpiteitä, jotka muuttavat sääntöjä. Kuitenkin minä olen sitä mieltä, että kansalaiset odottavat enemmän EUta kuin pelkästään hidasta ja asteittaista harmonisointia normin osalta, erityisesti tällä osa-alueella. Sen takia minusta on valitettavaa, että jäsenvaltiot eivät ole, ole, eivät ole olleet halukkaampia mennä pidemmälle kuin mitä komissio alun ehdotti. Ja toivon, että asteittain me emme nyt vain rajoita monimutkaisuutta, vaan luomme todellista yhteistä aluetta, sillä vain tällainen toimenpide tulee vaikuttamaan merkittävästi kansalaisten, mutta myös yrittäjien elämään. Se tulee vaikuttamaan heidät EUn arvosta. Kiitos. Sitten Saki, puolitoista minuuttia teillekin. Yli 10 miljoonaa Euroopan kansalaista nauttii vapaasta liikkuvuudesta ja tarjoamista mahdollisuuksista, kun oleskelee muussa jäsenvaltiossa kansalaiset kohtavat hallinto- järjestelmän, koulutus, sosiaaliturvajärjestelmän, joka on heille tuntematon. Tämä aiheuttaa useita vaikeuksia, muun muassa hallinnollisia vaikeuksia. Yksinkertaistamalla menettelyjä tämä asetus fokalisoituu asiakirjojen, julkisten asiakirjojen keskinäiseen hyväksymiseen ja pidän aloitetta hyvänä, sillä on useita satoja tuhansia julkisia asiakirjoja, jotka sertifioidaan tai legalisoidaan joka vuosi. Näin ollen kyse on valtioiden välisen luottamuksen konsolidoimisesta, jonka myötä jäsenvaltiot voivat säästää aikaa ja rahaa tällaiset monikieliset lomakkeet, niin olen hyvin tyytyväinen tästä sovusta, joka löytyy sen osalta, sillä sen myötä muun muassa rajavaltiot voivat hyötyä esimerkiksi unkarilaisen tai slovakkinan voi jättää asiakirjoja helpommin ilman, että tarvitsee maksaa käännöksistä. Tällaisuuksilla on siis hyvä lähtökohta. Kiitos. Trenta Kiitos. Seuraavaksi Buddha, puolitoista minuuttia teillekin. Puhemies, hyvä komission jäsen, kollegat. Minäkin haluaisin ensinnäkin esite- onnitella esittelijää ja varjoesittelijöitä tästä mietinnöstä. EUta hyvin pitkälti määrittelee ihmisten pääomien ja muun vapaa liikkuvuus ja meillä on vapaata liikkuvuutta, vaikka kaikki EU- jäsenvaltiot eivät kuulukaan Schengeniin, mutta valitettavasti hallinnollinen taakka ja se, että kaikkia julkisia asiakirjoja ei suoraan tunnusteta, asettaa esteitä vapaalle liikkuvuudelle. Meillä voisi olla välineitä, joilla helpotetaan ihmisten elämää silloin, kun he ylittävät maan rajan. Ja tällaiset kielelliset ja byrokraattiset testit pitäisi nyt jättää taakse. Näin vastataan kansalaisten toiveisiin ja tarpeisiin ja mennään eteenpäin Euroopan integraatiossa. Voisimme edetä asteittain. Voimme lähteä liikkeelle näistä tietyistä asiakirjoista ja tietystä soveltamisalasta, mutta jatkossa olisi syytä kuitenkin sitten laajentaa asiakirjojen määrää. Mutta kun yksinkertaistamme asioita, emme saa kuitenkaan unohtaa oikeusvarmuutta tai turvallisuutta. Ne ovat näiden asiakirjojen peruspiilari. Toivottavasti tätä kautta ihmisten liikkuvuus lisääntyy entisestään. Kiitoksia nyt sitten menettely eh, ilman puhujalistaa. Ensin Tavardel. Saar în contextul în care există un număr tot mai mare de... Kiitoksia. Komissaari, kollegat on yhä useampia. Eurooppalaiset opiskelevat elävät tai asuvat eri maassa kuin mistä ovat lähtöisin. Ehdotus yksinkertaistaa julkisten asiakirjojen hyväksymistä on äärimmäisen tärkeä kansalaisille itselleen sekä sille, että sisämarkkinat toimivat puhutaan sitten matkailijoista tai työntekijöistä, pitää osoittaa, että maksaneet veroja, veronsa tai opiskelijat byrokratia on este eurooppalaisille vapauksille. Tästä syystä komission ehdotus on hyvä, mutta ei riittävä askel eteenpäin. Sen vuoksi parlamentin tarkistukset lisätä asiakirjojen määrää, jotka olisivat tällä listalla jäsenvaltioissa. Lisäksi, että siirrettäisiin vastuita kansalaisilta viranomaisille, on oikein. Euroopan kansalaiset pitää korottaa näin ollen vähemmän stressiä ja vähemmän kuluja. Pidän hyvänä tätä aloitetta ja olen sitä mieltä, että se lisää luottamusta jäsenvaltioissa ja niissä kansalaisissa, jotka liikkuvat yhä Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Marias minuutti. Kiitos puhemies. Tässä on kyseessä aikamoinen oksymoroni monet maat ovat kieltämässä Schengenin. Me olemme toisaalta tässä helpottamassa vapaata liikkuvuutta hyväksymällä tiettyjä asiakirjoja rajat ylittävästi. Totta kai tämä helpottaisi monien kansalaisten elämää, mutta tässä toimittaisiin niin, että hankkiuduttaisiin eroon esimerkiksi apostille todistuksesta. Tämä lisäisi liikkuvuutta, vapaata liikkuvuutta ja asettautumisvapautta ja työnhakumuota. Mutta meidän täytyy katsoa tässä erilaisia todistuksia, muun muassa vammaistodistusta. On katsottava myös turvallisuuskysymyksiä. Apostilitodistuksen poistaminen vaikuttaa valtavasti erityisesti eteläisestä Euroopasta Pohjois-Euroopan siirtyvien tutkijoiden, nuorten tutkijoiden liikkuvuutta. Tähän liittyy valtava aivovientiä, joka pitäisi päättää. Eli on katsottava myös muutakin kuin vapaata liikkuvuutta. No se. Onorevole Eis. Edustaja Eis. Thank you indeed, President. Uh, Kiitos puhemies. Minusta tämä ehdotus on kansalaismyönteinen ja sisämarkkinamyönteinen. On järkevää, että olisi standardoidut lomakkeet monikielisesti. Ja pidän hyvänä asetusta käytännön esimerkkinä siitä, että EU toimii tavalliselle kansalaisten heidän hyväkseen Kuten muut ovat sanoneet, tämä on ensimmäinen vaihe. Syntymätodistukset ja valintotodistukset ovat tässä mukana. Ja mielestäni komista pitäisi kannustaa ja parmettia myös olemaan rohkeampia seuraavassa vaiheessa. Erityisesti ajatellaan nuoria ja muun tutkintoja ja koulutodistuksen kääntämistä. 6-8 prosenttia EUn kansalaisista matkustaa ja työskentelee muussa jäsenvaltiossa. Meillä on velvollisuus varmistaa, että heidän reittinsä ja matkansa noihin maahan tapahtuu niin sujuvasti kuin mahdollista erityisesti irlantilaisia, jotka matkustavat ympäri Eurooppaa, se voi olla hankalaa, jos ajatellaan, että tarvitaan niin paljon asiakirjoja. Joten kun on nämä normilomakkeet monikielisesti on hyvin järkevää, mutta olen sitä mieltä, että pitää olla rohkeita, kunnianhimoisia tulevaisuudessa. Ja minusta tämä on nyt ensimmäinen askel eikä viimeinen. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi Jakovčić, Ivan, minuutti. E ringrazio per la buona pronuncia anche. Kiitos puhemies. Hienosti äänetty. Yleensä on nimeni aika hankala ääntää. Myös italialaisille, kyllä. Europske unije stvorilo je niz sloboda. Sloboda kretanja sigurno... Misije da standardiziramo ključne dokumente svakoga građanina. E, naravno, digitalizacija sustava, sustav... Olen erittäin äh, tyytyväinen siihen, että ja tietenkin äh, e-kansalaisuusjärjestelmä, ähm, joka jo toimii maassani muun muassa ja monissa muissakin maissa jo erittäin hyvin, niin senhän pitäisi olla ja e-kansalaisuuden kautta, sähköisen järjestelmän kautta. Mielestäni äh, tulisi saada pääsy kaikkiin kansalaisia koskeviin asiakirjoihin. No hyvä on, lähdetään liikkeelle näistä avainasiakirjoista, mutta mennään myös pidemmälle. Ajatellaan juuri koulutodistuksia, opiskelutodistuksia ja niin edelleen, ja, ja, ja vaikkapa työelämään liittyviä todistuksia. Ei pysähdytä nyt tähän, vaan jatketaan eteenpäin. Seuraavaksi sinä, Dinos, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Kun enää ei ole velvoitetta laillistamisvelvollisuutta tai apostille todistuksen hankkimisvelvollisuutta, niin kyllähän Euroopan kansalaisten elämä helpottuu. Ja näin julkisia asiakirjoja voi saada nopeammin ja ne voidaan tunnustaa huomattavasti nopeammin. Ja kun ajatellaan Euroopan kansalaisia, niin tämä tietenkin helpottaa heidän elämäänsä. Kyllä tätä asiaa voitaisiin ajaa myös uusia teknologioita kehittämällä ja jäsenvaltioiden tulisi juuri parantaa kansalaisten tilannetta varmistamalla esimerkiksi se, ettei kansalaisten tarvitse tällaisiin turhiin menettelyihin käyttää aikaa ja rahaa. Kuitenkin soveltamisala on rajoitettu. Tätä tulisi laajentaa koskemaan myös muita asiakirjoja, kuitenkaan turvallisuutta vaarantamatta. Gresku. Kiitos. Sitten Negrescu, minuutti. Meidän täytyy helpottaa kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja äärimmäisen tärkeä askel on tämä uusi asetus, joka poistaa apostillevelvollisuuden tärkeille asiakirjoille, jotka liittyvät oleskeluun, kansalaisuuteen tai rikosrekisteriin. Toinen tärkeä aspekti on se, että laaditaan normilomakkeet monikielisesti mon, monella asiakirjalla, mutta kuitenkin on myös kritiikkiä. Ensinnäkään en ymmärrä, miksi asetus ei sisällytä näitä tutkintoja, koulutodistuksia, vammaisuustodistuksia tai muita todistuksia, jotka ovat tärkeitä yrityksille opiskelijat, yrittäjät ja vammaiset ikään kuin heillä olisi oikeutta liikkuvuuteen. Ja myöskään ymmärrä, miksi kestää niin kauan panna täytäntöön tämän lainsäädäntöä. Miksi tarvitaan kolme vuotta panna täytäntöön IT-ohjelma, jolla pitäisi tarkastaa asiakirjat. Miksi on lisäkuluja asiakirjojen tarkistamiselle? Olen elänyt ulkomailla monta vuotta ja olen kohdannut näitä ongelmia itsekin, joten yli 4 miljoonan romanilaisen edes puolesta. Haluaisin kiittää äh, esittelijäämme, siis jotka olemme ulkomaille, haluaisin, että komissio laajentaa tätä. Kiitos. Nyt sitten vastauspuheenvuorot. Ensin puheenvuoro saa komission jäsen Jurva ja sitten esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat tämä kompromissi, jonka, joka neuvoston kanssa on saatu aikaan, helpottaa tosiaan kansalaistemme elämää. Kansalaisten ei tarvitse enää käyttää aikaa ja rahaa näiden julkisten asiakirjojen kumileimaamiseksi kumileimasimella ennen kuin voivat ne sitten esittää hyväksyttävällä tavalla toisen jäsenvaltion viranomaisille. Minäkin ymmärrän tämän asian niin kuin te olette todenneet ensimmäisenä vaiheena eh, pitkällä matkalla, niin kuin olette maininneet, niin kyllä tässä vielä lisätyötä tarvitaan. Muun muassa esittelijä Delvo sanoi, että tämä eh, maratonihan alkoi itse asiassa jo vuosia ja taas vuosia sitten, kun havaittiin, että meidän on tehtävä eh, parhaamme byrokratian purkamiseksi matkustavien ja muuhun jäsenvaltioon muuttavien kansalaisten edun nimissä niin, että todellinen vapaa liikkuvuus toteutuu Euroopassa. Joten vahvistan vielä, että näin minäkin tämän asian näen. Tämä on nyt ensimmäinen vaihe ja uudelleen tarkastelulauseketta tulemme käyttämään, tulemme tarkastelemaan asiaa tosiaan myöhemmässä vaiheessa uudelleen niin, että myös muun muassa vammaisuuteen liittyvät asiakirjat ja tietyt yritystoimintaan liittyvät asiakirjat saataisiin tähän mukaan niin, että kansalaisten ja yritysten elämä helpottuisi ja vapaa liikkuvuus helpottuisi. Tässä on siis paljon tehtävää ja odotan kovasti yhteistyötä kanssani jatkossakin ja kiitän teitä tuestanne tälle ehdotuksellemme. Kiitos paljon. Grazie. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt sitten edustaja Delbo, esittelijämme. Kiitos herra puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoistelijoita tuestaan ja panoksistaan ja pahoittelut herra Rokkaille, sillä emme onnistuneet pelastamaan hänen alkuperäistä raporttiaan, jolle hän on löytänyt eh, ensimmäisen käsittelyn konsensuksen. Kolme huomiota. Ensinnäkin pitää varmistaa tämä asetus on, on maltillinen askel, kyllä, mutta konkreettinen kuitenkin helpottaa ihmisten elämää. Toivon, että piakkoin tulee jatkoaskeleita toiseksi. Tämä EMI-alustafoorumi laatii järjestelmän jäsenvaltioiden viranomaisten välille ja sen myötä siis voidaan käydä tietojen vaihtoa viranomaisten välillä ja päinvastoin kuin mitä täällä sanottiin, se on loistava väline, jolla voidaan torjua petosta ja petoksia ja tehokkaampi kuin apostelin poistaminen ilman leimasin tai että voidaan tarkistaa aitoutta. Ja kolmas asia, olen vakuuttunut siitä, että tämä asetus on suuri askeli, jos sillä onnistutaan luomaan ja vahvistamaan luottamusta jäsenvaltioiden välillä. Me tulemme tarvitsemaan sitä, jos haluamme laatia eurooppalaisen oikeusalueen ja edistämään liikkuvuutta Euroopassa. Ja lopuksi haluaisin vielä komission jäsen sanoa, että minä en meitä toivoa, että pian meillä on käsiteltävissä ehdotus, jonka myötä voimme hyväksyä julkiset asiakirjat, mutta myös tunnustaa ne muissa jäsenvaltioissa. Kiitos, puhemies. Grazie. Eh, grazie. Kiitoksia, Madi, ja onnittelut tekemästäsi työstä. Seuraavaksi esityslistalla on jälleen Delvon mietintö unionin ja sen henkilö.